päättyy tämä keskustelu. Gianluca Buonanno on puhemiehelle esittänyt pyynnön siitä, että hän voisi käyttää parlamentaarista immuniteettiaan, kun Bolzanon tuomioistuin haluaa rikosoikeudellisesti hänen tapaustaan käsitellä. Tämä on siirretty